Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Hyvää iltapäivää kaikille. Tervetuloa uuteen vetomusvaliokuntaan. Kyseessä on järjestäytymiskokous. Minä olen Euroopan kansanpuolueen edustaja Carlos Iturgais. Minulle on annettu kunnia toimia puheenjohtajana tässä kokouksessa. Minä en tosiaankaan ole tämän valiokunnan senioreen edustaja. Olen saanut pyynnön toimia tämän kokouksen puheenjohtajana lähinnä siksi, että olin varapuheenjohtaja edellisessä valiokunnassa. Meillä on täällä paljon pätevämpiä ja vanhempia henkilöitä. Esimerkiksi edustaja Kasman on toiminut erittäin merkityksellisissä tehtävissä tässä valiokunnassa, mutta minä nyt sain tämän kunnian. Aloitetaan puheenjohtajan valinnalla. Meillä on yksi ehdokas puheenjohtajaksi kansanpuolueen edustaja Mazzoni. Olisiko teillä muita ehdotuksia? Jos teillä on, ne pitäisi ilmoittaa nyt. Ilmeisesti muita ei ole, joten me osoitamme suosiota hänen valinnalleen, jos tämä sopii kaikille. No niin, edustaja Matsoni, täällä ei tarvita edes puolesta ääniä teille. Annettiin taputukset sillä selvä. vorrei brevemente ringraziare tutti quanti voi per questa... Haluaisin kiittää teitä kaikkia. Eh, kiitän teitä kaikkia tästä luottamuksesta ja eh, suosionosoituksista, jotka eh, siivittivät minut tänne eteen. Minä toivon, että olen teidän odotustenne tasalla ja takaan jatkuvuuden tässä ajatellen lähtevä puheenjohtaja. Hyvin nopeasti me menemme läpi nämä tarvittavat muodollisuudet, koska tänään riittää se, että me perustamme tämän valiokunnan mahdollisimman nopeasti. Menemmekin niin oliko teillä vielä jotakin sanottavaa? Ei. Huomasin, että sillä joku halusi puheenvuoroa. ennen kuin äh, äänestetään ensimmäisestä varapuheenjohtajasta, annan äh, edustaja Cashmanille puheenvuoron. Thank you, Madam President. Kiitoksia puheenjohtaja. Itse asiassa halusin puhua vasta seuraavasta aiheesta, joten käytän puheenvuoron vasta sitten. Allora, anche per la... Eh, no niin, äh, ensimmäiseksi va- varapuheenjohtajaksi on ainoastaan yksi ehdokas. Edustaja Paleri. Joten minä ehdotan, äh, että hänet valitaan käteen tapuksin äh, herra Cashman. Madam President, uh, for... Niin puheenjohtaja, Ensinnäkin haluaisin onnitella teitä, mutta sanoisin myös, että koska Paliadelli ei ole paikalla. Ai olettehan te siellä? Niin, ajattelin sanoa, että hän kyllä hyväksyy tämän nimityksen, mutta kai hän osaa sen itsekin sanoa. Luultavasti hän sanoo sen jopa kreikaksi. Congratulazioni per la elezione. teille tästä valinnasta. Nämä aplodit ovat puhuvat enemmän kuin pitkät puheet. Sitten toinen varapuheenjohtaja, ainoastaan yksi ehdokas, edustaja Meijer. Sama menettely, jos teille sopii, kätten taputuksin. Congratulazioni. Onnittelut tästä edustaja Mairille. Ja sitten kolmas varapuheenjohtaja, edustaja Iturgais. Anteeksi nyt, jos huonosti tämän äänsin tämän nimen. Ultima vota. Ja viimeinen äh, varapuheenjohtaja, neljäs varapuheenjohtaja, siinä ainoastaan yksi ehdokas edustaja Hankis. Eh, Oikein hyvä. Onnittelut äh, kaikille varapuheenjohtajille ja kiitos vielä kerran, hyvät kollegat. Äh, valiokuntakollegat. Me voimme näin päättää tämän valiokunnan järjestäytymiskokouksen. Vai onko teille jotakin lisättävää? Olkaapa hyvä. Ola. Madame. Niin, edustaja Auken, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin puhua kohdassa muita asioita. Kaksi asiaa. Tämä liittyy valiokunnan nimeen. Viime lainsäädäntökaudella me hyväksymme sen, että valiokunnalla täytyisi olla selkeä nimi, eli tällä hetkellä joillakin kielillä tämä mm, nimi ei ole ymmärrettävä, esimerkiksi tanskaksi. vaalien aikaan minä näytin naurettavalta, koska työskentelin valiokunnassa, jolla oli naurettava nimi. Ja minun piti kääntää se, eli mm, kansalaisten vetoomusvaliokunta, koska tämä on valiokunta, joka käsittelee kansalaisten vetomuksia, sillä täytyisi olla myös nimi, jota kansalaiset ymmärtävät. Ja eikö tämän äh, valiokunnan nimi voisi olla kansalaisten vetoomusvaliokunta? Ja toivottavasti kaikki ovat tukea tätä. No sitten toinen ehdotukseni on se, että meidän täytyisi mahdollisimman nopeasti kutsua Ruotsin edustaja, puheenjohtajavaltion edustaja tänne luoksemme. Ja se oli siis Cecilia Malmström jonka pitäisi saapua tänne. Hän on myös ollut valiokunnan jäsen. Hän on nyt Euroopan ministeri maassaan. Mm, toivottavasti me voisimme parantaa suhteitamme neuvostoon. Siitä olisi varmasti paljon hyötyä työllemme. Eli tässä ehdotuksemme, eli mahdollisimman nopeasti mm, Ruotsin edustaja, puheenjohtajavaltion edistäjä. Kutsuttaisiin paikalle siis Cecilia Malmström. Kiitos. Minä onnittelen myös teitä, äh, puheenjohtaja. Äh, minun mielestäni pitäisi katsoa näitä asioita äh, koordinaattorien ja työvaliokunnan kokouksessa ensin, eikä tässä. Eh, odotamme tästä varmasti myös teidän ehdotustanne. Tässä eh, minun osuuteni ja eh, tukeni teille. Kiitos. Altså spørgsmålet om at invitere, spørgsmålet om at invitere regeringen... Niin siis se, että no ehkä tämä kutsu, se voi odottaa, mitä Cecilia Malmströmin tulee, mutta tämä nimikysymys, me hyväksymme tämän aikaisemmin. Tämä pitäisi olla muodollisuus. Eli me kerromme sivuillamme, mitä me teemme, ja sitten me voimme todellakin esittää, kuinka tärkeä tämä meidän valiokuntamme on. Kiitokset puheenjohtaja. Onnittelut minultakin itse asiassa näen tämän asian aivan päinvastoin. Meillä on nyt mahdollisuus aloittaa uudenlainen kulttuuri Ruotsin puheenjohtajavaltion kanssa. Ja puheenjohtajavaltion ei tietenkään aina olla edust- tarvitse olla aina edustettuna täällä, mutta silloin kun yksittäisten kansalaisten vetoomuksia käsitellään, olisi tärkeää, että neuvoston edustajat olisivat paikalla aina vain useammin. Ja varmaankin näin voidaan toimia. No nyt sitten tämä petition, petition, äh, vetoomus tulee latinasta. Äh, meillä Saksassa on aivan eri sana äh, tässä, mutta me emme kuitenkaan lähde siitä, että yleisesti täytyisi käyttää tätä saksankielistä merkitystä, joten en usko, että tämä asia nyt on nimestä kiinni Tämä valiokunta on nimetty tietyllä tavalla, se on työjärjestykseen merkitty, siksi me emme voi tehdä hätäisiä päätöksiä. Ehkäpä meidän täytyisi pyytää ylemmältä tasolta ehdotusta tähän. Sitten haluaisin ottaa erään toisen asian esille. En tiedä, oletteko te paikalla Brysselissä seuraavien viikkojen aikana, mutta pyytäisin kiireellisesti, että työvaliokunta työskentelisi pikaisesti sihteeristön kanssa. Meillä on koko joukko erittäin vanhojakin vetoomuksia. Osa vetoomuksista on sellaisia, että niiden osalta kansalaiset ovat oikeassa, että me työskentelemme hitaasti. Täytyisi tarkastella, voisimmeko äh, ikään kuin kiirehtiä tiettyjä vetoomuksia. Ja ajattelen tässä nyt erityisesti yhtä tiettyä vetoomusta, Kyse on tarkastuksesta, joka suoritettaisiin talvella. Ja tiedän, että tästä lykkäämisestä, viivästyksestä on aiheutunut vahinkoa ja siksi todella täytyisi nyt toimia pikaisesti. Meidän pitäisi tähän kyseiseen asiaan löytää faktoja, tietoa ja hoitaa tämä heti syyskuussa, koska muussa tapauksessa tämä on jo aivan äh, liikaa lykkääntynyt. On olemassa koko joukko tarkastuksia tai hyväksyntämenettelyjä, jotka voidaan suorittaa myös nyt aikaisemmin, eikä niitä tarvitse lykätä syksyn. Thank you, Madam President. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin pohtia tai todeta, että on hyvä, että siellä puheenjohtajistossa lopultakin sukupuolten tasa-arvo toteutuu. Onnittelut. Ja lyhyestä virsi kaunis. Olisi parempi, jos me poliitikkoina puhuisimme vähemmän joten esittäisin nyt kaksi ehdotusta. Eli kutsumme Ruotsin puheenjohtajan valtion edustajan ja muutamme ryhmän nimeä, mutta meidän ei tulisi kiirehtiä, pitää kiiruhtaa hitaasti. Olen kyllä yhtä mieltä Aukenin kanssa, mutta kyllä koordinaattoreiden tulisi ensin kokoontua ja pähkällä asiaa ja tehdä järkevä ehdotus ensi viikolla tai joskus. Tämä olisi minun ehdotukseni, koska muussa tapauksessa puhumme itsemme pussiin. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluan myös onnitella puheenjohtajaa ja kaikkia varapuheenjohtajia, jotka valittiin tässä valiokunnassa. On ainakin neljä varapuheenjohtajaa, mutta sanoisin, että valiokuntien nimissä ei päätetä näitä. Tämä ei ole mikään määräysvalta. Tämä on ehdotus. Jos edustaja Auken haluaa ehdottaa nimeä, niin sitähän varten meillä on menettely. Jos hän haluaa tällaisen menettelyn käynnistää, niin ei tietenkään joka eh, valiokunta itse eh, päätä eh, ja muuta nimeä, esimerkiksi ulkoasian valiokunta, vaan valiokuntien nimet ovat osa tätä toimielin toimintaa. Nyt voidaan ehdottaa menettelyssä toista nimeä. Tämä ei kuitenkaan ole itsensä valiokunnan eikä tämän kokouksen asia. Just I, I, I... Ihan lyhyesti vain olen yhtä mieltä Cashmanin kanssa tästä lykkäyksestä, mutta kollegoille haluaisin vain ää, äh, esittää onnittelut valinnasta. Tästähän päätettiin jo edellisessä parlamentissa. Kaikki murallisuudet on jo tehty. En minä tässä mitään kummallisuuksia ehdota. Nämä vaikuttaa siltä, että täällä on tullut väärinkäsityksiä. No, täytyy lykätä tämä päätös toden tottakin. Se on suuri päätös. Se saattaisi auttaa meitä, meistä vain harvoja, mutta sitäkin enemmän. Ähm, no niin, äh, tämä tuli selväksi. Annan äh, varapuheenjohtajalle äh, puheenvuoroon, koska hänellä on edellisestä kaudesta kokemusta. Puheenjohtaja, olemme kuulleet kollegojen mielipiteet ja tämän päivän esityslistalla ei ollut tämän asian käsittelyä joten ehdotan, että viemme asian seuraavan koordinaattorien kokoukseen, sillä tämän päivän kokous oli tarkoitettu järjestäytymiseen. Edustaja Haukenillakin on sitten erittäin paljon aikaa tulevaisuudessa keskustella tästä asiasta. Sono d'accordo con il vice... Eh, niin olen aivan eh, samaa mieltä varapuheenjohtajan kanssa. Tällaisen ehdotuksen ajattelin itsekin antaa. 26.8. on koordinaattorikokous ja koordinaattorit valmistelevat ensimmäistä valiokuntakokousta, joka pidetään ensimmäinen syyskuuta. Me puhumme siis näistä kaikista ehdotuksista, joita esitettiin tänään, ja voimme keskustella myös valiokunnan uudesta nimestä, jos eh, se eh, nimenomaan eh, auttaisi kansalaisten osallistumisessa valiokunnan työhön. Mitä tulee sitten miet suhteisiin neuvoston kanssa ja mahdolliseen kutsuun äh, käynnistää Ruotsin puheenjohtajakausi, niin äh, täytyy katsoa tosiaankin äh, synergiaa. On aina toivottavaa ja on toivottavaa, että eri toimielimet tekevät yhteistyötä, jotta vetomuksia voidaan käsitellä mahdollisimman nopeasti nyt ei eh, pidä kuitenkaan sotkea hosumista ja nopeutta, mutta oikealla hetkellä ja kollegiaalisesti me teemme tarvittavat päätökset ja tietenkin noudatamme koordinaattorien ohjeita. Tässä siis kaikki tältä erää. Onnittelut kaikille kollegoille, varapuheenjohtajille. Oikein hyvää lomaa.